menemme seuraavaan kohtaan. Erasmus Plus ja muut ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden edistämisen välineet. Esittelijän elementti minuuttia. Tämä mietintö lähtee liikkeelle aloitteesta kulttuurivaliokunnalta ja siinä on mukana tietysti myös työllisyysvaliokunnan lausunto. Loppu tulos osoittaa, kuinka nämä täydentävät toisiaan. Mietinnön tarkoituksena on etsiä myönteisiä ratkaisutapoja tämän yhtälöön, jota ei ole ratkaistu. Eli tarvitaan koulutusta ja työelämän mukaan tuloa niin monelle eurooppalaiselle nuorelle. Hyvä komission jäsen, tällä alalla ollaan hyvin kaukana siitä suorasta tiestä, joka johtaisi meidät niihin tavoitteisiin, joihin sitouduttiin aikoinaan 2020 strategialla. Vaikuttaa siltä, että joskus olemmepa etääntyneet niistä. Ja tässä mielessä puhutaan Erasmus Plus-ohjelman parantamisehdotuksista. Ja Tämä koskee erityistä, erityisesti ammatillisen koulutuksen parantamista. Tästä tässä mietinnössä on kyse. Mietitään, eh, mikä selittää sitä, että Erasmus Plus ei auta, kun tähän tavoitteeseen pyritään. Täällä on mietittä, mietitty uudistamistapoja, jotta voitaisiin varmistaa, että Erasmus Plus yleisesti onnistuisi myös tällä alalla. Yleistä onnistumistaan on. Pitää tehdä selväksi, että liikkuvuus parantaa työllistymistä. Jos tämä pidetään mielessä, niin varmasti päästään eteenpäin jotkut taistot myös voitetaan. Ja siksi parlamentti nyt kääntyy komission ja jäsenvaltioiden puoleen vaatien eh, tiettyjä seikkoja. Tarvitaan lisää diagnoosia ja välineitä ja nyt joitain ajatuksia liittyen tähän kiireiseen toimintaan. Me tarvitsemme liikkuvuutta sellaisissa puitteissa, jotka ovat todella käytettävissämme. Ja tarvitaan Erasmus-ohjelman lisäksi sosiaalisia ohjelmia nuorisoaloitteesta ja sosiaalirahastosta on huomioitava, minkälaisia tarpeita ammatillisen koulutuksen eh, käyttäjillä on. Tarvitaan onnistumismahdollisuuksia ja on huomioitava myös kieliongelmat, on helpotettava eh, hallinnollisia kiemuroita ja autettava opiskelijoita. Tarvitaan uudenlaista hallinnointia, uudenlaisia menestymiskeinoja, jotta Erasmus Plus voi mahdollisimman hyvin toimia ja mietittävää alueellisia toimijoita, jotka olisivat sekaan toimijoita, pitää ottaa huomioon samanaikaisesti opetusjärjestelmä että yritykset, jotta voidaan saada kunnollinen järjestelmä aikaiseksi, on huomioitava se, että ihmisillä ei aina ole tutkintoon pohjautuvaa osaamista ja siksi tarvitaan Euroopan parantamista ja on mietittävä eh, eurooppalaisen oppisopimuksen määrittelyn, kun täällä sanotaan. On korostettava myös opettajien liikkuvuutta. He ovat tärkeässä asemassa, jos halutaan onnistua ja lopuksi puhemies haluaisin sanoa, että halutaan antaa ammatilliselle koulutukselle oma tärkeä roolinsa Erasmuksen sisällä. Täällä puhemies put... Niin, pitäisi olla yksi ainoa Erasmus Plus-ohjelma, johon kaikki otetaan mukaan. Kiitos. Kiitoksia. Sitten menemme Catch the Eye-menettelytapaan. Täällä on paljon puheenvuoropyyntöjä. EPP, SD ja SR saavat yh, kaksi puheenvuoroa ja muut ryhmät vain yhden. Andrea Botsko on ensimmäinen puhuja. Yksi minuutti, olkaa Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijä tästä hyvin korkeatasoisesta työstä koulutukseen ja opetukseen liittyvä Liikkuvuus on tärkeää, jotta nuoret pääsevät töihin. Tarvitaan myös kyvykkyyttä monikulttuuriseen toimintaan. Tämä edesauttaa laadukasta opetusta. Epävirallinen koulutus ja virallinen koulutus ovat kaikki tärkeitä. Myös ammattikoulutus on tärkeässä asemassa. On huomioitava sellaiset ongelmat kuin kouluun käynnin keskeyttäminen ja suuret työttömyys luvut. Erasmus Plus on hyvin onnistunut, mutta vaikuttaa siltä, että kaikkia mahdollisuuksia ei ole käytetty hyväksi ja siksi pitää ammattikoulutuksen liikkuvuutta jatkossakin edistää. Kun tulee lisää liikkuvuutta, saadaan lisää työllistettävyyttä ja on tärkeää ryhtyä toimiin nopeasti. Tarvitaan lisää synergiaa koulutusjärjestelmän ja yritysmaailman välillä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Richa Anchila. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Koulutus on ja on oleva jokaisen kansalaisen perusoikeus, riippumatta siitä, mistä he tulevat. Minkälaisia reunaehtoja tai esteitä ei pitäisi asettaa ohjelmille ja aloitteille, jotka tarjoavat ihmisille mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille. Erasmus Plus on ollut liikkuvuuden menestystarina. Jäsenvaltiot yhdessä komission kanssa taatkoon sen, että liikkuvuusaloitteille on yhtäläisiä mahdollisuuksia myös Erasmus Plusassa. Kaikille ihmisryhmille meidän täytyy miettiä tasa-arvoa naisten viesten kesken. Meidän täytyy tarjota kaikille pääsy ohjelmiin, myös teknisiin ohjelmiin Jäsenvaltioiden komission pitäisi yhteensovittaa omia hankkeitaan, jotta voidaan poistaa kielellisiä ja kulttuurisia esteitä, niin että liikkuvuusohjelmat toimisivat paremmin nuorten ja opettajien parissa tiedon siirtämiseksi. Kiitoksia. Sitten herra Maria olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. 2014 tammikuussa Erasmus Plus aloitti uuden vaiheen myös ammatillisessa koulutuksessa 15 miljoonan, 15 miljoonan euron budjetilla. Sen tehtävänä oli antaa monille opiskelijoille oppia toisessa Euroopan maassa, jotta heidän urakehityksensä paranisi ja tietonsa laajenisivat, mutta nyt tämä ohjelma täytyy todellakin sopeuttaa eri maiden erilaisiin talouksiin. Työllisyystilanne on eri maissa hyvin erilainen. Meillä on 24 prosentin työttömyys ja 49 prosentin nuorisotyöttömyys ja meillä on monenlaisia sopeutusohjelmia ja säästöohjelmia, joista me kärsimme pyydämme Euroopan unionilta tällaisille maille lisävaroja, siis korkean työttömyyden maille. Kiitoksia. Sitten Jimenez Varat, yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kollegat, kulttuurivaliokunta on ottanut maasta hyvin myönteisessä mielessä Marakanin mietinnän. Hän on esittänyt myös tarkistusta mutta se meni valiokunnassa nurin. Sen myötä Erasmus Plus-asiakirjat käytettäisiin koulujärjestelmän virallisille kielille, mutta kääntäminen ei ole sinällään ongelma kansalaisille, vaan enemmänkin tuen saajaparissa se on ongelma. Siksi on aika ristiriitaista, että tässä halutaan esittäjän voimin kääntää virkakoneiston suuntaan määrärahoja. Se eikä se ole johdonmukaista, koska Erasmus syntyi niin sitä varten, että kulttuuri, opiskelijat olisivat tutustua eri kulttuureihin, oppia kieliä. Ei niin, että vain omiin nurkkiin pitäydytään, oli sitten kyse virallisista tai rinnakkaiskielistä. Kiitoksia sitten Isabella Henolfi, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat mietintö tuo esille paljon myönteistä, joka jää kuitenkin paljon sen varjon, miten valtavasti epäonnistuneet ovat monet välineet, kun on pyritty nuorisotyötä torjumaan. Jossakin maissa esimerkiksi, ja varsinkin Etelä-Euroopassa, se on edelleen korkealla tasolla, jota ei voida hyväksyä. Niin ikään ollaan kovin heikkoja oltu ajateltu, miten voidaan suojella sosiaalisia taloudellisia oikeuksia tai nuorten työoikeuksia ettei tulisi niin paljon koulupurokkaita. Minä uskon, että pitäisi huomioida tässä perusoikeusulottuvuus koulutuksessa niin, että se on yhteinen hyvä, jota on tarjottava kaikille, myös vammaisille, tasa-arvoisuuden pohjalta. Sitä paitsi on tärkeää poistaa kaikki esteet, jotka sosiaaliset ja taloudelliset, jotka ovat nyt estämässä mahdollisuuksien tasa-arvoa, mukaan lukien myös koulutukseen ja ammattikoulutukseen liittyen ei tuloksia saada aikaan, jos noudatetaan vain kulukuurilogiikkaa, joka nyt on jo vienyt eteenpäin valintoja, vaan siinä täytyy huomioida myös koko Eurooppaa. Nuorisotakuu ei ollut riittävän kunnianhimoinen tavoitteessaan. Me voidaan tehdä vielä enemmän nuortemme hyväksi. Äh, Kiitoksia esittelijä. Maragall haluaisi esittää teille kysymyksen. Otatko sinisen kortin vastaan? Ei tämä ole sininen kortti, vaan haluan vastata Jimenez Varratin puheenvuoroon. Puhemies sanoo, että se, se on liian myöhäistä nyt, olen pahoillani. No niin, jatkaa puhemies. Jatkamme Catch the Eye-menettelyä. Seuraavaksi Dominic Bild. Yksi minuutti, olkaa hyvä arvoisa puhemies tämä erasmus mietintö on hyvä on tyydyttävä ja olen iloinen siitä, että kollegani on ottanut mukaan realistisia ehdotuksia, joita olen yrittänyt tuoda valiokuntaan ennen kaikkea se, että ammatillinen koulutus ja oppisopimuskoulutus on myös mukana. Minulla on joitakin varaumia. En usko, että liikkuvuuden lisääminen yksin mahdollistaa nuorisotyöttömyyden ratkaisemisen. Tarvitaan myös muita toimia. Meidän täytyy varmistaa, että koulutus- ja opinto-ohjelmat työmarkkinoiden tarpeita ja että perustaidot ovat kohdallaan. Muistutan, että 2020 tutkimuksen mukaan 20 prosenttia 20 prosentilla oppilaista oli matemaattisia puutteita ja 15 prosentilla lukemisvaikeuksia. Se, että haluan muistuttaa vielä, että koulutus on jäsenmaiden toimivaltuus. Kiitoksia. Joudun keskeyttämään, olen pahoillani. Aikanne on päättynyt. Seuraava puhuja on Mikaela Šojdrová. Yksi minuutti. Ähm, vážená paní místo předsedkyně, kolegyně a kolegové, myslím, že všichni... Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, minä uskon, että olemme kaikki samaa mieltä siitä, että Erasmus Plusan täytyy olla keskeinen työvälineemme työllisyyden parantamisessa, kaikkien lasten tasavertaisten mahdollisuuksien edistämisessä korkean koulutuksen. Tämä mietintö, jonka oikeastaan on tämän vaalikauden aloitus, on rakentavalla tavalla kriittinen. Tässä kiinnitetään huomiota siihen, että meidän täytyy pitää kiinni niistä ohjelmista, joita meillä jo on. Komission jäsen, jota kovasti arvostan, varmasti tietää, että opettajien korkea arvostus ja oppilaiden motivaation edistäminen ovat kaiken perusta. Siksi näiden ohjelmien täytyy olla käytännöllisiä, suuntautua käytäntöön ja niiden täytyy olla myös byrokraattisesti yksinkertaisia. Kiitoksia. Kiitos. Nyt kun sen jälkeen, kun listallani vielä joku sekoitus, sekannusta, niin annan vielä yhden puheenvuoron SDlle, yhden ADlle ja yhden ECRlle. Eli Julie Worth on seuraava. Yksi minuutti. Uh, thank you very much, Madam President. Kiitoksia kovasti, rouva puhemies. Olen erittäin iloinen tästä mietinnöstä, koska Suurin osa työstäni ennen tänne tuloani oli nuorten parissa tämän tyyppisen vaihdon tukemiseksi. Tein työtä nuorten parissa, joilla ei ollut näitä mahdollisuuksia saada muodollista koulutusta yliopistossa tai Erasmus kuvioita. Haluaisin kertoa erään tarinan, joka on aika tärkeä. 2014 kesällä olin eräiden nuorten kanssa Venäjällä Ukrainassa ja Romaniassa. Kaksi viikkoa samoissa tiloissa yhteistyötä tehden Erasmus-ohjelman puitteissa, siihen aikaan kun Ukraina ja Venäjä olivat sodassa. Mutta nämä nuoret samassa tilassa oppivat toinen toisilta, eivätkä sotineet, vaan oppivat elämän rauhassa. Me tarvitsemme enemmän tämänkaltaisia ohjelmia. Ne osoittavat, että voimme päästä parempaan yhteiseloon. Kiitoksia. Ja sitten rouva Tomasic, yksi minuutti, olkaa hyvä. Erasmus Plus je važan program. Kiitos. Erasmus Plus on tärkeä ohjelma, koska se tekee mahdolliseksi kansalaisille, jotka etsivät parempia työmahdollisuuksia, heille, antaa heille mahdollisuuden oppia lisää muualla. He saavat tietoa liiketavoista ja oppivat uusia kieliä. Heistä tulee kilpailukykyisempiä kansainvälisillä markkinoilla. He eivät ole näin ainoastaan paikallisiin markkinoihin rajoittuneita. Tähän ohjelmaan pitää päästä helpommin. Meidän on parannettava yhteen sopivuutta eri järjestelmien kesken, koulutusjärjestelmien kesken on tarjottava ohjelmia kaikille kansalaisille, mutta ohjelmiin ei pidä laittaa ideologisia taakkoja. Me emme saa syrjiä vähemmistöjä, sillä näin tuhoamme Euroopan unionin. Kiitoksia. Sitten vielä komission jäsen Navratsis, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Anteeksi, sanoi puhemies. Unohdin vielä viimeisen puhujan. Olen hyvin pahoillani. Eli viimeinen catch jäi puhumaan herra Jakovcic, olkaa hyvä. Ja, vielen dank, Frau President. Kiitoksia Plus, plus jedan od onih odličnih programa koja... Kiitoksia puhemies. Erasmus Plus on yksi näistä Euroopan unionin erinomaisista ohjelmista ja olemme kuulleet että ohjelman täytäntöönpanossa on joiltakin osin ongelmia. Se on auttanut nuoria ihmisiä saamaan uusia taitoja, mutta haluaisin erityisesti korostaa sitä, että me tarvitsemme enemmän ohjelmien yhteensopivuutta. Meidän pitäisi kouluttaa opettajia ja nämä yksityiskohdat täytyisi rakentaa sisään tähän ohjelmaan. Mutta toisin kuin äsken puhunut kollega, olen sitä mieltä, että Euroopan vähemmistöjä koskeva ohjelman kohta on hyvin tärkeä eurooppalaisen identiteetin kehittämisessä. Eurooppalainen identiteetti on olemassa, halusimme sitä tai emme. Kiitoksia. Ja nyt sitten tosiaankin komission jäsen Navratsits, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Parlamentin jäsenet, komission työ Erasmus Plus-ohjelman ja muiden välineiden parissa perustuu lähestymistapaan elinikäisestä oppimisesta. Haluan kiittää Herra Gaia hänen tekemästään työstä. Olen aivan samaa mieltä mietinnön näkemyksen kanssa, että oppiminen ja ammattikoulutus, jota Erasmus Plus-ohjelmassa on tarjolla, johtavat korkealaatuiseen koulutukseen lisää työllistettävyyttä ja antaa uusia valmiuksia. Monen opiskelijan kohdalla, jos varsinkin tausta on vähävaraisempi. Erasmus Plus on ensimmäinen mahdollisuus lähteä kotimaasta ja päästä tutustumaan toisenlaiseen todellisuuteen. Varakainen mietinnössä on myös analyysiä hyödyistä ja haasteista. Hyötyä monenlaista, kun koulutuksen parissa olevat menevät ulkomaille, he saavat uutta osaamista ammatillisesti minkä myötä saadaan tukea myös koulutukselle kotona. Tämän lisäksi se lisää heidän motivaatiotaan ja itseluottamustaan, heidän monimuotoisuuttaan ja sopeutumiskykyään, kuten myös kieliviestintä ja kulttuuritaitojaan. Kaikki nämä valmiudet ja taidot antavat heille tulentia samalla työmarkkinoilla. Haasteita on monenlaisia, muun muassa se, että leikataan ohjelmia, on vähemmän rahoitusta tai on kulttuuri- ja kielirajoja, tai huonoa yhteensopivuutta koulutusohjelmien ja elinkeinoelämän välillä tai saattaa olla jopa oikeudellisiakin esteitä. Komissio on kyllä tietoinen näistä haasteista. Pyrin vastaamaan joihinkin niistä tässä lyhyessä ajassa, joka minulla täällä on. Komissio on jo luonut logistisen ja organisatorisen kehyksen, jonka myötä voitaisiin liikkuvuutta toteuttaa menestyksellisesti kaikkien parissa. Erasmus Plus Liikkuvuusperuskirja on yksi esimerkki tästä. Se kohentaa sen vaikuttavuutta eli koulutusjärjestöissä. Peruskirjan myötä me korostamme korkealaatuisen koulutuksen tavoitteita ja kansainvälistymisstrategioita. Verkkottumisen myötä koulut voivat hyödyntää peruskirjaa ja yhdistää se omaan paikalliseen työmarkkinaoloihinsa ja näin voidaan helpommin löytää sopivat yritykset. Tämän lisäksi meillä on hyviä välikäsiä olemassa. Kauppakamarit, järjestöt, paikallisviranomaiset. Me voimme kolkistaa vielä kohentaa, kuten myös liikkuvuuden laadukkuutta. Me olemme aina pitäneet etusijalla sitä, että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan ohjelmaan. Lisävaroja on tulossa erityistarpeita oleville ihmisille myös ulkomaan oleskelua varten. Mitä tulee sitten ohjelmien yksinkertaistamiseen, me käytämme jatkuvasti mukautettuja IT-välineitä, jotta voidaan huomioida eri pyynnöt. Jatkuvasti me ponnistelemme, että hakemusmenettelyäkin voitaisiin vielä yksinkertaista. Me olemme tehneet yhteistyötä kansallisten järjestöjen kanssa, jotka hoitavat kansallisella tasolla Erasmus Plus-ohjelmaa jotka voidaan räätälöidä IT-välineitä ja lomakkeita eri tarpeisiin ja yksinkertaistaa niitä. Komissio tekee läheistä yhteistyötä myös kansallisten virastojen kanssa sen takaamiseksi, että ohjelmilla on mahdollisimman laaja näkyvyys. Erilaiset valistuskampanjat ja muut kampanjat kansallisella ja eurooppalaisella tasolla on jo toteutettu. We Mean kampanja esimerkiksi, sen tarkoituksena antaa tukea yrityksille, jotta tulisivat mukaan rajat ylittävään oppisopimuskoulutuksen. Lopuksi vielä kielivalmistelut. Kun tuntee itseään kielen, on se tärkeä avain sille, että oppimiskausi onnistuu, kun on kyse varsinkin nuorista opiskelijoista, joiden vierakielen taito ehkä on rajallinen. Ohjelma auttaa heitä myös ylittämään kielelliset esteet tarjoamalla kieliarviointivälineitä verkkokouluja, koulutusta tai kulttuurien välistä koulutusta. Euroopan parlamentti on myös ollut mukana kohentamassa, kun ajatellaan ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden laatua. Konkreettisesti ottaen herra ja Truisin koehankkeet tarjoavat myös rahoitusta, jotta päästään eroon esteistä ja voidaan rajat ylittävää liikkuvuutta edistää jatkossa. Tämä noudattaa myös meidän poliittisia painopisteitämme liittyen siihen, että työssä voi oppia näin, että nuoremmat sukupolvet saavat parempia mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Voisin päättää puheenvuoroni toteamalla, että arvostan kovasti Euroopan parlamentin sitoutumista liikkuvuuden parantamiseksi ammatillisessa koulutuksessa. Komissio tekee tätä työtä aivan samalla linjalla kuin tekin ja nyt kovasti odotan yhteistyötämme näissä kysymyksissä. Kiitos oikein paljon. Kiitos.